που εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση. Jos mitään muuta huomattavaa enää ei ole, niin päätösosumesitykset lähetetään eteenpäin. Ja istunto päättyy. Hyvää loppuviikkoa kaikille.